äänestys pidetään joulukuussa. Seuraava kohtaistuslistalla on neuvoston komission julkilausumat tulevasta kansainvälisen televiestintä, teleliiton kansainvälisestä maailmankonferenssista. Puhutaan Kyse on myös kansainvälisen televiestintälainsäädännön soveltamisalan mahdollisesta laajentamisesta. Toivotamme tervetulleeksi puheenjohtajavaltio Kyprokseen. Ja puheenvuoron saa ministerineuvoston nimissä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet, kansainvälinen te- televiestintä tietysti liittyy kansainväliseen tilanteeseen enemmän kuin kotimaisiin tilanteisiin. Kuitenkin tässä jotkut aspektit liittyvät kyllä suoraan EU-lainsäädäntöön, aivan erityisesti EUn sähköisen viestinnän sääntelykehykseen Euroopan unionin täytyy siis varmistaa, että mitä tahansa muutoksia sitten tehdäänkin kansainvälisen sääntöihin, joita saattaa syntyä tästä konferenssista Dubaissa, niin niiden ei pidä olla ristiriidassa käytössä sove- voimassa olevan lainsäädännön kanssa EU:ssa. Tämän lisäksi meidän pitää myös voida varmistaa, VTO ei mitenkään rajoita EU-toimintaa, mitä tulee tulevaan kehitykseen EUn lainsäädännössä. Puheenjohtajavaltion edustajan vakuuttaa teille, että neuvosto täysin nojautuu näihin kahteen tavoitteeseen maailmankonferenssin yhteydessä. Haluamme välttää ja vastustaa mitä tahansa konfliktia EUn lainsäädännön yhteydessä ja toisaalta haluamme varmistaa, että EUn lainsäädäntöä voidaan kehittää haluamallamme tavalla 27 jäsenvaltiota, jotka osallistuvat ja neuvottelut VCIT-ssä täysjäseninä tulevat välittämään nämä kaksi viestiä ja puolustavat niitä muille 162 jäsenelle kansainvälisessä teleliitossa, joka järjestää tämän maailman konferenssin. 27 jäsenvaltiota on sitoutunut tekemään kaikkensa, jotta varmistetaan se, että lopputulos VCIT-kokouksesta heijastelee EUn prioriteetteja ja olemassa olevia sitoumuksia. Kuten te tiedätte, valmisteluprosessi VCITn yhteydessä on varsin monimutkainen. Siihen liittyy monia eri kerroksia, jotka ovat erityisen, tär- erityisen tärkeitä. Ovat nämä työryhmät EUlle samoin posti- ja televiestintä äh, työryhmät, EU-jäsenvaltiot ja komissio ovat aktiivisesti osallistuneet tähän valmisteluprosessiin ja ovat puolustaneet ja samaa linjaa myös tässä yhteydessä. Komissio tulee myös osallistumaan VCIT-kokoukseen ei täytenä neuvottelijana, mutta kuitenkin tarkkailijana. Täys osallistuminen on mahdollista vain delegaatioille VCIT-jäsenvaltioista sen sääntöjen mukaisesti, jotta voidaan hyötyä enemmän komission osallistumisesta maailmankonferenssiin, jotta voidaan saavuttaa EU-tavoitteet, niin me tulemme pyytämään, että VCIT että siis komissio annetaan, myönnetään, no, siis myönnetään tarkkailijan asema neuvoantavassa roolissa vaikka muutoin, siis komissiohan ei voi neuvotella EU-nimissä, niin kuitenkin tätä kautta komissio voisi pyytää puheenvuoroa neuvotteluiden aikana ja näin antaa tietoja, neuvoja kohdista, jotka ovat tärkeitä EUn kannalta katsottuna ja näin komissio voisi tätä kautta osallistua ja välittää tärkeitä kannanottoja jäsenvaltioista. Kyproksen kauden alusta lähtien Olemme keskustelleet tästä aloitteesta komission kanssa ja alun ja neuvosto tukee tämän sisältöä täysin. Tällaisen ehdotuksen tarkoituksena oli välttää ja vastustaa minkäänlaisia konflikteja suhteessa EU-lainsäädäntöön. halutaan varmistaa, että EU-lainsäädäntö säädäntöä voidaan siis kehittää niin kuin me haluamme. Komissio ehdotti myös, että EU komission edustamana sen pitäisi neuvotella sääntöjen tarkistaminen Dubaissa. Tässä jälkimmäisessä kohdassa meidän pitää kuitenkin nyt myöntää, että ITU-säännöt eivät mahdollista sitä, että EU osallistuu VCIT-hen täytenä neuvotteluja osapuolena. No osallistuuko komissio sitten tarkkailijana tai neuvoantavana tarkkailijana, niin itu-säännöt eivät mahdollista sitä, että tarkkaat voivat tehdä ehdotuksia tai neuvotella kannoista. Haluaisin korostaa tätä seikkaa. Neuvosto täysin tunnustaa sen seikan, että komission pitäisi edus- esittää unionin kantaa, mutta meidän pitää vielä odottaa Dubaihin saakka ennen kuin tämä toteutuu käytännössä. Haluaisin vielä korostaa seuraavaa. Neuvosto täysin myöntää sen seikan, että komission pitäisi edustaa unionin kantaa mutta vain EU-jäsenvaltioilla on oikeus, oikeus neuvotella ehdotuksista. Nämä ovat ITUn säännöt ja neuvosto ei voi näitä sääntöjä muuttaa. Millä on merkitystä on sillä, että komissio ja jäsenvaltio tekevät läheistä yhteistyötä, että varmistetaan se, että EUn kanta kantaa puolustaa johdonmukaisesti Dubaissa ja myös oikeassa aikataulussa niin, että voimme tukeutua EUn valtuuskunnan kokemuksiin. Vieläkin tärkeämpää on saada aikaan tehokasta koordinointia paikan päällä, jotta voidaan reagoida ajoissa tuloksellisesti moniin ehdotuksiin, joita ITU jäsenet, ITU jäsenet aikovat tehdä Kyproksen puheenjohtajavaltio Kypros on valmistellut tarvittavat äh, asiakirjat, joita neuvostot on käsitellyt ja pyritään koordinoimaan 27 jäsenvaltioiden toimintaa, samoin komission toimintaa kokouksien aikana. Tässä mielessä 16. marraskuuta Brysselissä puheenjohtajavaltio Kypros ja komissio järjestivät kokouksen, jossa oli mukana kansallisten delegaatioiden puheenjohtajat jäsenvaltioista. Ja valmisteltiin syvällistä keskustelusta ennen Dubaita ja mietittiin, miten voidaan käytännössä varmistaa koordinointi, jotta voidaan paremmin palvella EU-intressejä itse konferenssin aikana. Minä toivon, että siellä käsitellään tarpeeksi näitä kysymyksiä, jotka tulevat esille suullisessa kysymyksessä, jonka Rova Verhaajen on esittänyt. Mitä tulee itse asiaan ja mitä tulee internetin sääntelyyn ja sisällön laatioihin, niin riittänyt, että jos VCIT sopii siitä, että IT, ITU pitäisi säännellä eh, verkkoa, internetiä ja operaattorit voivat sitten laskuttaa sisällöntuottajille, niin tämä olisi ristiriidassa EUn päätavoitteiden kanssa. VCIT-neuvottelussa ja silloin tulos ei sopisi yhteen, yhteen EU-lainsäädännön kanssa, ei nyt eikä jatkossakaan. Yhteiset EU-kannat, niiden täytyisi siis heijastella meidän alkuperäisiä tarjouksiamme niin kuin valmistelutyön yhteydessäkin oli tilanne ja tämä kanta sopii yhteen lainsäädäntömme kanssa. Haluaisin lopettaa puheenvuoroni huomioon siitä, että kun kansainvälinen televiestintäsäännöstö saatiin aikaan vuonna 1988, niin silloin toimittiin perinteisen verkkojen ympäristössä, jossa oli mukana erilaiset uskolliset toimijat, erilaiset verkot eri palveluille erikseen. Tällä hetkellä yhä enemmässä väärin on yksi ainoa infrastruktuuri, joka perustuu internetpöytäkirjaan ja se tarjoaa, sieltä voi kaikki palvelut, onko se sitten datasta, ääni, palvelusta tai muista. Ja sitten tähän liittyy televiestinnän räjähdysmäinen lisääntyminen. Verkostot ovat tulleet yhä kiireisemmäksi, koska datatietomäärä on lisääntynyt valtavasti. Kaikki nämä eri kehitykset haastavat tämän päivän televisiojärjestelmän rakenteen ja säännöt, joilla hallinnoidaan näitä järjestelmiä niin kehittyneissä kuin kehittyvässäkin maailmassa. Neuvosto on täysin sitoutunut tekemään oman osansa, jotta varmistetaan se, että maailmankonferenssin lopputulos on täysin linjassa EUn lainsäädännön kanssa, EU-tavoitteiden kanssa, jotta voidaan edelleen laajentaa numerista taloutta EUssa. E Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Seuraavaksi komissaari Tajani. Conseil, je remplace ce soir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 Internet luo työpaikkoja osaltaan ja samoin hyvinvointia kansalaisille. Seuraavassa Dubain konferenssissa otetaan mahdollisesti käyttöön rajoittavampia sääntöjä internetin osalta. Ja internet voisi tätä kautta estää niin tärkeää kasvua Tätä kautta voi syntyä korkeampia kustannuksia, hallinnollista taakkaa ja estetään uusien yritysten syntyminen. Tämä ei voi olla meidän tavoitteenamme. Monet maat, jotka haluavat rajoittaa internetin käyttöä Dubaissa, heillä ei ole samoja arvoja tai esimerkiksi ihmisoikeusarvoja kuin EUlla. Se, että avataan ovi entistä rajoittavammalle internetpolitiikalle, rajoittaisi henkilökohtaista elämää entisestään. Sillä olisi poliittisia rajoituksia ja siksi tätä on tärkeää kaikilta osin torjua. EUn pitää vastustaa nykysääntöjen laajentamista juuri liittyen internetin sisältöön ja internetliikenteen valvontaan. Valmistaudumme konferenssiin hyvin. Oletamme, että neuvottelusta tulee hyvin vaikeat, kun otetaan huomioon muiden kannat ja korkeat odotukset. Olen kuitenkin optimistinen sen suhteen, että tällaiset rajoittavammat säännöt voidaan torjua. Tarvitsemme hyvin paljon koordinointia. Meidän on tehtävä paljon töitä asian eteen ja komissio on tyytyväinen siihen, että eurooppalainen posti- ja televiestintäalan liitto tekevät työtä sen eteen, että IP-säännöt eivät tulisi tällä tavoin mukaan näihin sääntöihin. Komission ehdotus EUn yhteiseksi kannaksi tähän maailmankonferenssiin on hyväksytty toinen elokuuta 2012 ja se on välitetty eteenpäin myös parlamentille ja neuvostolle. Kantamme on se, että pyrimme siihen, että mitkään uudet säännöt eivät vaikuta EUn lainsäädäntöön. Olemme sitä mieltä, että tämä ei ole oikea paikka säännellä tuulitariffeja tai sääntelyjärjestelmiä. EU voi lähteä lainsäädäntötoimiin antaakseen lainsäädäntöä internetin neutraaliuden osalta, jos se on meistä tärkeää. Aiomme hyväksyä tekstin uuden version. No, jäsenvaltiot ovat tukeneet komission kantaa. Tällaiset uudet säännöt olisivat haitallisia internetille viestintäfoorumina. Komissio on pahoillaan myös kuitenkin siitä, että jäsenvaltiot eivät päässeet sopuun toimielimiin liittymistä kysymyksistä kuuteen edustuksesta, joka meillä olisi Lissabonin sopimuksen perusteella. Tarvitsemme kuitenkin vakaan edustuksen, jotta voimme menestyä Dubaissa ja komissio tekee kaikkensa jotta saamme neuvoteltua oikealla tavalla tuossa maailmankonferenssissa. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puhujat EPPstä. Sabin Verheven. Arvoisa puhemies, joulukuussa on kansainvälisen televiestinnän maailmanjärjestössä määrä kehittää uusia standardeja. Tähän asti on ajettu yhteensopivuutta ja teknisiä standardeja. Sellaiset maat kuin Kiina, Venäjä, jotkut arabi ja afrikkalaiset maat haluaisivat siirtää ITUlle enemmän hallintoa ja ottaa internetin mukaan. Ja sitä me tuomme selvästi päätöslauselmassamme esille, että me torjumme tämän mielipiteen ilmaisuvapaus rajoituisi tätä kautta. Internet menettäisi riippumattomuutensa ja vapaa internetin käyttöoikeus ja tietojen siirto on ollut merkittävä taloudellisen kehityksen, kulttuurisen sisällön välittämiseksi ja tiedon välittämiseksi. Internet on oleellinen osa demokraattisia rakenteita. Sellainen siitä on tullut. Nimenomaan PK-yritykset ovat voineet myös avata uusia markkinoita internetin kautta. Siksi vaadimmekin, että neuvosto ja komissio näissä neuvotteluissa eivät siirtäisi ITUn oikeuksia maailmankonferenssille ja muistaisivat, että internetin on oltava avoin verkko, on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja perustavanlaatuisia oikeuksia ja myös taloudellisten toiminnan mahdollisuutta. Kaikki tämä on varmistettava. Tällainen internethallinto on osoittautunut parhaaksi ja sitä tulisi jatkossakin kehittää samalta pohjalta. Haluaisin vaatia komissiota myös ottamaan ITR-neuvotteluissa koordinoivan aseman niin, että eurooppalaista kantaa voitaisiin ajaa tehokkaasti ajatellen kansalaisten perusoikeuksia, kehitysmahdollisuuksia ja vapauksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä herra Kalvin. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tässä parlamentissa me olemme estäneet aktan hyväksynnän joku aika sitten ja me johdonmukaisesti äänestimme vapauden ja internetin avoimuuden puolesta. Uskon, että tulevassa VCIT-konferenssissa meidän pitää pitää tiukka kanta. Todellakin uskon, että EUn odotetaan hyväksyvän yhteinen kanta ehdotusten pohjalta, joita jo komissio on tehnyt. Me tulemme osallistumaan neuvotteluihin kansainvälisen televiestintäunionin puitteissa. Meillä on mukana eri maita, joilla on erilaisia intressejä, jotka osallistuvat tähän elimeen. Internet on erittäin vahva väline nykypäivänä. On monia maita, jotka haluaisivat kontrolloida sitä, koska he pelkäävät eh, internetin voimaa ja sitä, että ihmiset käyttävät internetin erilaisia esimerkkejä on maista ja järjestöistä, jotka haluavat kontrolloida internettiä. Esimerkiksi muutetaan yritysmalleja ja tehdään siitä pyritään tällaiseen monopolisuuntaukseen. Jostakin hallituksesta olemme kuolleet, että ne ovat halunneet luoda kansallisia internettejä. Sehän ei ole mahdollista. Mutta sitten on muitakin ehdotuksia, joita tullaan esittämään varsin todennäköisesti tässä konferenssissa. Ne tulevat varsin varsin vahvalta valtiolta Venäjältä, nimittäin jäsenvaltioilla pitäisi olla suvereni oikeus säännellä operaattorien toimintaa internetin, tosiaan halusin internetin vapauden loppu, sanotaan, että jäsenvaltiolla on suvereni oikeus hallinnoida internetin omalla alueella. Mitä se tarkoittaa, kun hallinnoidaan internetiä omalla alueella ja liitetään internet su- suverenin maan oikeuksiin? Sitten on ehdotuksia, joiden mukaisesti jäsenvaltioilla on yhtäläiset oikeudet, kun päätetään internet-osoitteessa, niin tämä on myös tämänhetkisen monios, monipuolisen järjestelmän loppuun. Ei tämä ole mahdollista. Tämän takia me pidämme kiinni yhteisestä kannasta, joka EUlla on, ja haluamme, että komissio on erittäin vahvasti mukana. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Kalfin. Alderyhmästä Robert Schaake. technology. Thank you very much. Suuret kiitokset puhemies, me olemme kuulleet paljon säännöistä. Minä halusin sanoa hiukan siitä kontekstista, jonka puitteissa tätä päätöslauselmaa käsitellään. Internet ja teknologia ovat muuttaneet ihmisten elämän koko maailmassa. Ne ovat antaneet pääsyn tiedon parin mahdollisuuden ilmaista, dokumentoida ihmisoikeusrikkomuksia esimerkiksi, mutta myös yrityksille, yrittäjille mahdollisuudet ovat varsin houkuttelevat. Teknologian avulla monopolet voidaan haastaa sellaiset vallat ovat yleensä olleet hallituksien ja median käsissä. Et samaan aikaan pitää olla varovainen, ettei synny uusia monopoleja vallankumouksiin yleensä reagoidaan protestoimalla niiden puolelta, joilla on kätketty etu. Halutaan suojella hyödyllisiä kannattavia toimintamalleja ja monikansalliset yritykset ovat uusi areena tämän tyyppisille taisteluille kun kansainvälinen televiestintäliitto on ehkä ollut tekninen ja vähän epäselvä, standardeja käsittelevä elin, niitä käytetään kuitenkin poliittisissa taisteluissa, kun internet pyritään jakamaan uudelleen alueelliseksi kansalliseksi kansallisvaltioiden välillä tai luodaan uusia standardeja liiketoimintamallien suojelemiseksi. On saatu puhe tyrehdytettyä ja kyberturvallisuuden nimissä kaikenlainen toiminta on kasvanut huomattavasti. On estetty vapaa puhe ja mielipiteen ilmaisuoikeus kriminalisoimalla se tai toimittu kuten minun maassani, jossa puolueeni on ajanut netin neutralisointia lailla. Meillä on huomattava huoli internetin hallinnasta. Jotkut sanovat, että kyseessä on varsinainen ristiriita jo itsessään, mutta totta on se, että internetistä on tullut hedelmällinen mielipiteen vaihtoalusta ilman vahvaa sääntelyä. Tänä päivänä me puhumme kansainvälisestä televiestintäliitosta, jonka on määrä pitää kokous Dubaissa kansainvälisen televiestinnän maailman konferenssi. Ja onkin järkevää hiukan päivittää näitä sääntöjä, koska niin ei ole tehty kovin pitkään aikaan. Meidän tulisi kuitenkin muistaa kaiken aikaa se, että nämä suositukset ovat ei-sitovia asiakirjoja, joilla vain ajetaan parhaita käytäntöjä. Kaikilla 27 EU-jäsenvaltiolla on äänensä ja jos me haluamme olla globaali toimija ja äänemme kuuluviin, on meidän puhuttava kovaan ääneen yhdellä äänellä ja ajettava internettiä todella julkisena alueena, jossa perustavanlaatuiset oikeudet toteutuvat. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä edustaja Anders Thank you, Chairman. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, olen erittäin tyytyväinen siitä, että parlamentti käyttää aikaa keskustellakseen tulevasta kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssista liian usein, kun tehdään tärkeitä päätöksiä kansainvälisellä tasolla siitä, kuinka kommunikoida ja kuinka ei suljetaan yleensä silmät eivätkä he saa riittävää huomiota. Minä uskon, että parlamentti viime viikon aikana on osoittanut, että se pystyy edustamaan suuren yleisön etuja, mitä tulee kansainväliseen televiestintäalaan. Me olemme laattineet päätöslauselman, joka selkeästi osoittaa, mikä on parlamentin kanta, kun säännellään eh, internetiä ja viestintäteknologioita. Me myös käsittelemme avoimuutta, neuvoston aikaisemmin mainitseminen asioiden yhteydessä. Minä haluaisin kiittää kollegoja kaikista poliittisista ryhmistä heidän yhteistyöstään. Minä toivon, että neuvosto ja komissio ottavat ottavat huomioon meidän ehdotuksemme tulevaisuuden työssä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Ensin herra Gunnar Höckmark. Puhemies, Minusta on olemassa laaja yhteisymmärrys tässä parlamentissa komission ja neuvoston kanssa siitä, että kaikkein tärkein tehtävä on puolustaa internetin vapautta ja minusta on erittäin hyvä kuulla, kuinka syvä tämä yhteisymmärrys on. Me kaikki tiedämme, ja on sanottu aiemmin, että internetin vapaus on ollut ehto sen kehittymiselle siksi, mitä se on. Me kaikki tiedämme, että internetin vapaus on tarkoittanut tiedon vapautta, mielipiteen ilmaisuvapautta. Internetin vapaus on muuttanut Yhteiskuntamme muuttaa sitä edelleen ja tulee aina muuttamaan eh, riippuen siitä, että kykenemmekö pitämään sen vapaana ja riippumattomana. Me kaikki tiedämme, että on olemassa paljon voimia, monia hallintoja, jotka haluavat estää tällaisen kehityksen juuri näistä syistä, joihin viitattiin, koska eh, pelkäävät mielipiteen ilmaisuvapautta, pelkäävät tiedonvapautta. Ja siksi täytyy olla erittäin selvä Euroopan unionin päättäväinen linja, että me ajamme tätä vapautta ja riippumattomuutta, mutta varmistamme myös sen, ettei jää minkäänlaista tekosyytä niille, jotka haluavat puhua ja muuttaa ja vaikuttaa asioihin. On pidettävä huolta siitä, että me emme salli ja kyvyttömänä katso voimavarojen käytön estämistä. Siihen turvautuvat aina sellaiset hallinnot, jotka kaikkein halukkaimmin estävät mielipiteen ilmaisuvapauden toteutumisen ja tiedonvapauden. Täytyy muistaa myös internetin estäjät sellaisenaan. Voimme vastaisuudessa nähdä samanlaisia muutoksia kuin olemme nähneet tähänkin asti, ja paras tapa varmistaa on se, että puolustamme internettiä kaikilta niiltä hallinnoilta, jotka haluavat estää sen kehittämistä. Ja olen iloinen siitä, että kaikki osapuolet täällä ovat olleet asiasta niin samoilla linjoilla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi. Serkiani. Kiitos puhemies. Kuten täällä muistutettiin joulukuun alussa, YK on mm, kansainvälinen televiestintäkonferenssi järjestetään Dubaissa. Siellä pyritään televiestintää koskevien kansainvälisten sääntöjen uudistamiseen. Tähän tehtyä työtä ei voida kyseenalaistaa – Emmekä myöskään voi sallia siitä, että ITU ohittaa EUn suvereenina toimijana. Usein näihin internetin rajoittaviin toimiin liittyy demokratian ja sananvapauden ongelmia. Mielestäni on välttämätöntä suojella internetin roolia. Sillä voi olla tärkeä rooli talouden elvyttämisessä ja se voi myös taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Toivottavasti komissio pyrkii siihen, että EU Dubaissa puhuisi yhdellä äänellä yhtenäisesti. Neuvottelupöydässä VCITn ehdotusten osalta on paljon ristiriitaisuutta erityisesti liittyen internetin hallinnointiin. Se uhkaa netin neutraalisuutta ja sen käyttäjien roolia. Meidän pitää taata ilmaisunvapaus ja tietojen suoja. Kun jotkin hallinnot todella puuttuvat internetiin ja sen kansalaisten elämään, niin tässä ollaan jo hyvin lähellä sitä, että loukataan EUn perustavanlaatuisia sääntöjä. I call now the Vice President of uh, the... Seuraavaksi komission varapuheenjohtaja Antoni Tajani. To the board. On ensinnä kiittää kaikkia edustajia, jotka ovat tukeneet komission kantaa, kun se haluaa antaa yhtenäisen äänen Euroopan unionille ja puolustaa näin internetin vapautta ei vain tietysti tämän järjestelmän vapaasta ole kyse, vaan myös EUn arvoista. Puhe, varapuheenjohtaja Cruz saa tiedot tästä keskustelusta. Mutta päätöslausunta parlamentti ehdottaa haittaisi komission toimia kuukausien aikana, jotta neuvostolta saataisiin neuvottelumandaatti kansainvälisessä televiestintäkonferenssissa saattaa 18 artiklan mukaisesti perussopimuksen Euroopalla Täytyy olla vahva ääni. Korostan tätä, jos me haluamme puolustaa vapaata internettiä, joka on vapaa erilaista interventioista. Kiitoksia. Kiitoksia, vara puheenjohtaja. Sitten Era Lukas Luka, neuvoston puheenjohtaja, valtion edustaja. Puhemies, olen jo väärinkäyttänyt teidän anteliaisuuttanne puheaika asiassa. Minä sanoisin, että tämä konferenssi on niin merkittävä Euroopan tulevaisuuden kannalta ja kaikki, mikä mahdollistaa meidän puhuvan vahvalla äänellä tässä konferenssissa on hyvin tervetullutta. Täytyy olla tietoinen näiden konferenssien todellisesta roolista tällaisena ajankohtana, kun teknologia ja sisällöt kehittyvät niin nopeasti. Meidän on nyt päästävä mukaan politiikan mikroohjannan tasolle, mutta meidän on huolehdittava myös siitä, että yleiset säännöt ovat oleelliset teknologianeutraalit. neutraalit ja minä haluaisin kiittää parlamenttia tästä mielenkiinnosta, jota se on osoittanut maailmankonferenssiin sekä tuesta, jota puheenjohtajamaalle on ilmaistu. Saanko vain todeta, että me olemme päättäväisesti puolustamassa EUn etuja Dubaissa ja tämän täytyy tapahtua täysin EU-lainsäädännön mukaisesti niin, että saamme vahvemman digitaalisen Euroopan. Kiitoksia. Kiitos teille, neuvosto. Olen saanut kolme ehdotusta tämän keskustelun päättämiseksi. Ja tämä keskustelu on päättynyt näin. Äänestys tapahtuu torstaina. Ja nyt me keskeytämme istunnon kello yhdeksän asti. Hyvää yötä minun puoleltani.